Herr Präsident! Hyvät kollegat, istunto on avattu. Julistan täten torstaina 12. maaliskuuta 2009 keskeytyneen Euroopan parlamentin istuntelleen avatuksi. Ensimmäistä kertaa tässä vasemmalla puolella niin voin nyt toivottaa tervetulleeksi Klaus Wellen, Euroopan parlamentin uuden pääsihteerin, ja toivottaa hänelle onnea